kiittää vilpettömästi kollegoita siitä, että minä sain toimia tässä esittelijänä. Kiitos. Grazie. La discussione... Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna 11.30. Seuraavaksi esityslistalla on komission korkean edustajan julkilausuma koskien Malin tilannetta. Eli varapuheenjohtaja, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, um, Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat jäsenet, 21.3. oli äh, vallankumous ja se oli seurausta ensin kapinasta, jossa sitten aseellistuttiin enemmän Länsi-Afrikan alueellisen järjestön ECOWASin johdolla ja jatkuva painostus kansainväliseltä yhteisöltä, mukaan lukien Euroopan unioni ja YK, näiden seurauksena päästiin 6.4. sopimukseen siitä, että palataan siviilihallintoon. Ja uusi pääministeri ja hallitus nimitetään. Uudet vaalit käytetään, käydään heti, kunhan vain äänestäjäluettelot on päivitetty. Pohjoismaalin tilanne on vallankauppauksen jälkeen huonontunut jatkuvasti. Kedalin, Gaun ja Timbuktun alueet ovat kärsineet eniten 5.4. Emela E julisti alueen itsenäiseksi ja tämä taas Afrikan unioni hylkäsi. Olemme myöskin kuulleet, että aiempi pääministeri on pidätetty kolmatta kertaa eilen. No arvoisat jäsenet tietänevät, että Euroopan unioni on ollut huolissaan Sahelin alueen haavoittuvaisuudesta jonkun aikaa. Yhä selvempää on ollut se, että kehityksen ja turvallisuuden täytyy kulkea käsi kädessä. Ja siitä syystä olemme ehdottaneet kattavaa lähestymistapaa, Sahel-strategiaa, jonka neuvosto hyväksyi vuosi sitten. Ja olemme nimittäneet Sahelin koordinaattorin. Strategia sisältää 50 miljoonan äh, lisäavustuksen, jotta voidaan tukea Malin turvallisuuspolitiikkaa. Libyan kriisi ja sen lopputulos on vaikeuttanut jo olemassa olevaa ongelmaa ja hyvin aseistuneet taistelijat ovat menneet alueelle, jossa terrorismi, panttivangiksi otto ja rikollisuus ovat olleet erittäin vakavia ongelmia. Tämän nykyisen elintarvikeongelman lisäksi tämänhetkinen kriisi on huonontanut suuren väestönosan tilaa. Meidän tavoitteemme on ollut työskennellä alueen hallitusten kanssa. Silloin kun hallitus on vahva, tämä toimii hyvin. Mutta valokappaus Malissa on vesittänyt hallituksen legitimiteetin ja tehokkuuden ja vaikuttanut myös maan suvereniteettiin. Arvoisat jäsenet, minä tuomitsen 22.3. tehdyn vallankaappauksen ja vaadin vaan pitämistä mahdollisimman nopeasti. Ulkoasianneuvosto 23.3 on tukenut ECOWASin ponnistuksia, kun se pyrkii tuomaan uudelleen perustuslaisen hallituksen maliin. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut humanitaariseen apuun eikä hankkeisiin, joiden avulla suoraan tuetaan ja autetaan kansalaisia. Kannatan sitä sopimusta, johon on päästy Burkina Fason avulla, jonka allekirjoittiin ja kehotan kaikkia osapuolia mukaan lukien sotilaista puolta kunnioittamaan sen ehtoja, jotta saadaan aikaiseksi legitimi hallitus. Olen puhunut, puhunut myös presidentti Butaran kanssa, jotta hän vahvistaisi tätä viestiä. Ja olen keskustellut kehittyvässä tilanteessa YK pääsihteerin Ban Ki-moonin kanssa eilen Brysselissä. Dion Kunda Traoren viikkiminen väliaikaiseksi presidentiksi ja pidätettyjen ministereiden vapauttaminen on myös hyvä uutinen. Asia tulee esille myös maanantain ulkoasian neuvostossa. Heti kun väliaikaishallitus toimii, niin keskustelemme siitä, millä tavalla EU voi parhaiten tukea tätä siirtymistä. Ja komissio on nyt valmis käynnistämään uudelleen nämä hankkeet heti, kun poliittiset olosuhteet sen mahdollistavat. Eli ekovuosin sopimuksen täysi kunnioittamisen suhteen, että palautetaan legitiimi hallitus valtaan. Välikaishallitus voi sitten päättää siitä, minkälaista tukea se haluaa ulkoisilta kumppaniltaan. No, olemme jo laissa suhteessa ekovasiin ja katsomme sen ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla voidaan tukea turvallisuustoimintaa, varsinkin pohjoisessa. Meidän tulee myös tehdä läheistä yhteistyötä kaikkien eh, ympäröivien maiden kanssa, eh, Mauritanian, Nigerin, Chadin, Malin ja Norsulurannikon kanssa. Kaikki tällainen toiminta vaatii pohdintaa siitä, mikä tämän tyyppisen toiminnan luonne voisi olla, millä tavalla sitä tulee koordinoida sen kanssa, että vahvistetaan Malin kansallista armeijaa. 21.3. AKTn jäsenet ilmaisivat huolenaiheensa sen suhteen, että pohjoisen tilanne on huonontunut. Malin kansan etujen nimissä ei ole, tai Euroopan etujen nimissä, että tuosta alueesta tulee laiton vyöhyke. Neuvosto on tehnyt selväksi sen sitoumuksensa Malin integriteettien suhtaan. Täytyy löytää tapa, jolla voidaan palauttaa demokratia. Arvoisat jäsenet, tämä kaikki on yhä kiireellisempää siitäkin syystä, että humanitaarinen tilanne on yhä vakavampi. Nyt on jo yli 200 000 ihmistä, jotka ovat sisäisesti joutuneet siirtymään Malissa ja yli 140 000 ovat joutuneet pakenemaan naapurimaihin. Vuonna 2012 olemme lisänneet humanitaarisen avun budjettia Sahelin alueelle 45 miljoonasta eurosta 105 miljoonaan. Mauritanian, Nigerin, Chadin, Malin ja Burkina Fason kautta komissio täytäntöönpanee yli 200, ottaa käyttöön yli 250 miljoonaa euroa humanitaarisen apuun ja elintarviketukeen 50 miljoonalle ihmiselle. Lisäksi vielä 9 miljoonaa on otettu mukaan, jotta voidaan tarjota ruokaa ähm, ja vettä, mm, mutta myöskin asumuksia malilaisille pakolaisille ja sisäisesti siirtymään joutuneille henkilöille. EU on edelleen sitoutunut sille, että säilytetään Malin yhtenäisyys ja suvereniteetti. Se on läheisessä yhteistyössä väliaikais ähm, hallituksen kanssa, jotta voidaan löytää tapa toimia kaikilla eri alueilla, elintarvikehuollossa, äh, sähköntuotannossa ja niin edelleen. Tuon alueen vakaus on oleellista kaikille Euroopan afrikkalaisille kumppaneille. Siitä syystä me pyrimme käynnistämään kaikki ponnistuksemme, jotta voimme löytää ratkaisua ei pelkästään ensi viikon varalle, vaan myös keskipitkälle ja pitkälle aikavälille, jotta voimme selkeästi auttaa Malia, jotta se saa uudelleen suvereniteetin ja pohjoinen alue kuuluu siihen niin, että maa on jälleen todella yhtenäinen alue. Kyně, nejvyšší představitelko, za toto úvodní slovo. A nyní mi dovolte, aby... Kiitoksia Ashton näistä alustussanoista. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Kasulidis kansanpuolueesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. The case of the recent in Mali. Kiitoksia äskeinen vallankaappaus Malissa tekee selväksi, mikä tärkeä rooli on ollut äskeisinä aikoina afrikkalaisilla järjestöillä, tässä tapauksessa ECOWAS-järjestöllä, kun halutaan painostaa vertaisiaan siinä, kun halutaan palauttaa perustulainen järjestys ja moniarvoinen demokratia. Vallankaappaukset eivät ole enää hyväksyttäviä Afrikan maiden keskuudessa itsessäänkään. Samanlainen rooli oli ECOWASilla myöskin Norsulurannikon tapauksessa. Suurempi huolenaihe Afrikalle mutta myöskin kun ajatellaan vakautta ja <clears throat> rauhaa yleensä, ovat Pohjoismalin tapahtumat. Siellä on paljon aseita ja paljon kokeneita taistelijoita, aseistettuja joukkoja, myöskin Gaddafin palkkasotilaita, niin islamilainen fundalistiliike, jota al tukee. Ja he ovat pystyneet hyötymään tästä tilanteesta ja saamaan haltuunsa Kadaun ja Timbuktun kaupungit. Ja sitten he ovat yksipuolisesti julkistaneet asevuodin tuorekivaltion itsenäisyyden. Tällainen kehityskulku on vastoin kansainvälistä lakia. Tällaiset alueet, joita ei ole tunnustettu, niistä tulee suojapaikkoja kansainvälisille rikollisille, terroristeille ja al seuraajille. Ja se olisi varmastikin tekijä, joka saisi koko Pohjois-Afrikan epävakaaksi. Ajatellaan Mauritaniaa, Nigeriaa, Sahalin aluetta. Tämä aluehan on tunnettu kidnappauksista ja laittomuuksista myös aiemmin. Tässä täytyy sanoa hyvin selkeästi se, että tuemme alueellista koskemattomuutta ja yhtenäisyyttä Malissa. Ja poikkeukset tästä ovat sellaisia, joita ei voi hyväksyä. Meidän täytyy tukea tai kunda Traorea presidentin roolissa ja olen kiitollinen korkea edustaja, että olette tehnyt tämän hyvin selväksi, jotta voidaan palauttaa Malin eh, itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus. Kiitoksia. Sitten ilmoittaa sen kaikille muille, että koska kello on jo hyvin paljon, meidän täytyy pitää huoli siitä, että pidämme kiinni puheajosta. Sitten Gomes, yksi minuutti. do no Mali e confrontados com Meillä on ollut Malilla nyt vallankaappaus sitten Guinea-Bissaussa, eli kaksi vallankaappausta Länsi-Afrikassa kahden viimeisen viikon aikana. Nyt Euroopan unioni pitäisi vihdoinkin uskoa, että sillä on oma roolinsa Afrikassa. Me olemme tehneet yhteistyötä YK ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja meidän tehtävämme on suojella näiden maiden kansalaisia, jotta he pystyvät ainakin pysymään hengissä. Sitten meidän täytyy puuttua ihmiskauppaan ja asekauppaan Meillä on Afrikassa hyvin paljon työtä ja meidän täytyy käyttää välineitämme, jotta voimme auttaa näiden maiden ihmisiä. Ja lisäksi meidän täytyy koordinoida toimintaamme. Meidän täytyy koordinoida Afrikkaan liittyvää politiikkaamme. Ja meidän täytyy käyttää poliittisia välineitä, joita meillä on. Ja meidän täytyy antaa aseellista apua näille ihmisille ympäri maailmaa. Lisäksi meidän on toimittava aktiivisemmin näissä kysymyksissä. Anteeksi, nyt minun oli pakko keskeyttää teidän puheenne ja pyydän nyt, että puhutte hitaammin, jotta myöskin tulkit pysyvät mukana. Meidän täytyy nyt pitää kuitenkin kiinni puheajoista. Ja seuraavaksi Görens kaksi minuuttia. Merci, Kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin puhua Kelgashin sanoin. Kyse on maasta, joka aikaisemmin vielä oli mallioppilas demokratiakysymyksissä. Mallissa on nyt kolme haastetta. Ensinnäkin demokratian palauttaminen, alueellisen yhtenäisyyden palauttaminen ja se mallioista nauttaminen, koska tällä hetkellä ovat riippuvaisia ulkoisesta avusta. No, Mali tietysti on nyt hankalassa tilanteessa. Naapurimaissa on samanlaisia ongelmia, joten meidän täytyy toimia alueellisesti. Ja siksi Länsi-Afrikan talousyhteisö on hyvin tärkeä. Sehän on tiivissä yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. Eurooppalaisena meidän tietysti kannattaa tukea Länsi-Afrikan valtioita ja miettiä Gaddafin jälkeistä strategiaa, koska meidän täytyy muistaa ne mullistukset, joita on tapahtunut Libyassa. Ja sehän ainakin osittain oli vastuussa siitä, mitä tällä alueella sitten sen jälkeen on tapahtunut. Meillä on yhteistyötä eri aloilla ja me pystymme auttamaan hädässä olevia maita. EUn strategia tällä alueella, joka luotiin vuosi sitten, ottaa huomioon kaikki nämä seikat. Meidän täytyy katsoa, että tilanne normaalisoituu mahdollisimman nopeasti, jotta voimme jatkaa kehitysyhteistyötä, joka keskeytettiin sotilasvallan kauppauksen jälkeen. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Sargentini, puolitoista minuuttia. voorzitter. Twee weken geleden was ik in Dakar, Senegal. Kiitoksia puhemies. Kaksi viikkoa sitten olin Dakarissa, Senegalissa ja puhuin kahden tuorekin kanssa, jotka olivat äh, vasta paineet mallista. He olivat hyvin koulutettuja ihmisiä, mutta hyvin avomielisiä, vaikkakin uskonnollisia. Molemmat hänen lapsensa olivat opiskelleet, kumpikaan ei enää ollut työssä Malissa, koska tilanne oli liian epäselvä, se oli liian vaarallista. Ja oli myöskin syrjinnän vaara. Tuore kapinalliset hänen mukaansa käyttävät islamia verukkeena, mutta eivät ole koskaan nähneet olleet moskeijan sisällä. Hän on järkevä ihminen ja hän sanoi kuitenkin, että ymmärrän heitä ja tuen heitä. Ja mielestäni tämä on vaarallinen signaali. Kun lähdin, en vielä oikein ymmärtänyt, mistä kaikessa oli kyse, mutta minulle on hyvin selvää, että Malissa ei ole kysymys konfliktista, joka olisi vasta äsken alkanut Yhteistyön puutetta on ollut koko ajan, keskinäisen kunnioituksen puutetta on ollut sukupolvien ajan. Ja jälleen kerran meillä on kyse siitä, että vauraus jakautuu epätasaisesti. Malissa on raaka-aineita, vaurautta, mutta sitä ei, se ei jakaudu, eikä se raha, joka siitä saadaan, ei, ei jakaudu tasaisesti, ja se on tässä taustalla. Sitten Fully condemns unilateral... EKR torjuu Aswadin itsenäisyysjulistuksen vallankaappauksessa hän Toure eli presidentti poistettiin vallasta. Nyt sitten pohjois alueet ovat kapinallisten hallussa ja ne pitäisi luovuttaa viranomaisten käskeen. Näinhän kansainvälinen yhteisö on pyytänyt. Kaikki muu luo epävakautta kyseiselle alueelle ja puolueen johtajia pitäisi myöskin olla nyt matkustuskieltojen kohteena ja heidän varansa tulisi jäädyttää. Sitä täytyy katsoa, miten islamistiryhmät toimivat al ja islamisti Maghreb varmasti ovat vastuussa monista barbarisista murhista ja kidnappauksista, jotka ovat kohdistuneet länsimaalaisiin tällä alueella. Eli korkean edustajan pitäisi nyt käyttää EUn resursseja auttaakseen ECOWASin ponnistuksia, jolla Malin alueellinen koskemattomuus palautettaisiin. Ja meidän täytyy toimia YK kanssa, jotta voimme auttaa demokraattista Malia, jossa on oikeusvaltioperiaate ja jossa pidetään oikeudenmukaiset vaalit projev a nyní na jedena... Kiitoksia ja sitten puolitoista minuuttia Belgia. Merci, monsieur le... Kiitoksia puhemies. Mali, Parka ja malilaiset. Siellä on ihmisiä, jotka asuvat maassa, jossa on humanitaarinen kriisi, joka on täysin ennennäkemätön. Ja kuten sanoitte, tammikuussahan siellä oli uusi kapina, joka toistui maaliskuussa. Tuoreekin kysymystä ei otettu huomioon siirtoma-aikana ja Ranskalla on hyvin paljon vastuuta tässä kysymyksessä. Lupaukset, joita on tehty Tuoregille, ovat harmoin toteutuneet ja tällä alueella on hyvin paljon luonnonrikkauksia maan sisäosissa ja naapurivaltioissa, mutta myöskin tietyissä Euroopan maissa. Jo yli kymmenen vuoden ajan tämä on ollut alue, jolla on käyty kaikenlaista kauppaa ilman, että asialle olisi tehty yhtään mitään. Libyan sodan jälkeen aseita on levinnyt Malin alueella ja nyt kaikista maista oli toimitettu aseita Libyan kapinallisille. Erityisesti naiset ovat joutuneet väkivallan uhreiksi ja Euroopan ei pidä unohtaa heitä ja meidän täytyy käyttää varoja, joita on jo käytetty ja jotka eivät ilmeisesti pääse kansan keskuuteen. Meidän pitää tutkia asioita ja katsoa, millaisia väärinkäytöksiä on tapahtunut. Kaikki pitää tehdä, jotta voimme löytää poliittisen ratkaisun kaikkien osapuolten osalta mukaan lukien myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajat. Kiitos. Minä jednu a půl minuutti. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Gaaler puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minun vaikutelmani on se, että kun arvioimme poliittisesti vallankaappausta Malissa, niin olemme kaikki yksimielisiä. Pidämme nyt hyvänä, että kehitys menee nyt oikeaan suuntaan, ainakin jos ajatellaan pääkaupunkia. Ja pääkaupunki ja sen ympäristöhän on oikeastaan pienempi osa Malia, että tämä, siinä mielessä tämä yksipuolinen itsenäisyysylistys ja sen luoma ongelma ei ole vielä ratkaistu, mutta pidän sitä hyvänä, että EU keskittyy ihmisoikeus, eh, anteeksi, humanitaariseen apuun ja on sitä luvannut ja sen pitäisi pian päästä perille. Ja nyt tämä aika pitäisi käyttää mielestäni myös siihen, että huolehditaan siitä, että ECOVAS voi ottaa vaarin roolistaan myöskin Afrikan unionin kanssa Täytyy tästä äh, koordinoida. Afrikan unioni on myös toinen järjestö, joka voi tässä antaa apua. Mutta tässä yhteydessä tulee esille se ongelma, että kun ajatellaan Länsi-Saharaa, Mauritania, Malia, Nigeria, Chadia, Sudania, mutta myöskin Algerian eteläosat, Libyan eteläosat, niin tässä on hyvin rajoittunut valtiollisuus todettavissa näiden maiden keskuudessa. Valtiollisia organisaatioita ei ole kovin paljon siellä mukana, että tässä on tyhjiötä terroristijärjestöille käytettävissä ja täytyy huolehtia siitä, että erityisesti kun ajatellaan pienaseiden vientiä, jotka aiheuttavat epävakautta Afrikassa, että se saadaan pysäytettyä nämä kevyet aseet ovat se ongelma, joka saa monien maiden tilanteen epävakaaksi, eikä veivätkä välttämättä joukkotuhoaseet. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi De Keiser, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. kyllä me ka- miltei kaikki samaa mieltä siinä, miten traaginen tuo Malin tilanne on. Minä haluaisin palata siihen, miten pahalta tuntuu tämä ongelma siinä mielessä, että mehän olimme sen jo nähneet ennalta. Ja varsinkin kollega Gaaler tai muut kollegat, jotka ovat akt ovat jo kuukausien ajan saaneet kuulla Libyan interventiosta lähtien, että Malin kriisi vain pahanee. Ja Malin kollegat ovat sanoneet, että siellä tulee tapahtumaan jotain. Togon kokouksessa juuri en, ja Brysselissä juuri ennen vallankaappausta kollega Assari oli todella raivoissaan epätoivosta. Meidän täytyy auttaa. Hän sanoi, että palkapos tapahtuu pian ja se tapahtuukin seuraavana päivänä. No miten täytyisi tehdä? Meillä on Sahel-strategia. Me tiedämme tosiasiat. Me tiedämme, että siellä on tapahtunut asioita. Ja nyt olen tietysti ilahtunut kuullessani, että sanotaan, että no painostetaan ja äh, pyritään suosimaan tuota alueellista konsentraatiota, pyritään samanaikaiseksi siirtymähallitus, joka voisi keskittyä kehittämiseen, alueiden kehittämiseen, jotka ovat erityisen köyhiä. Mutta emmekö me olisi voineet tajuta tätä tilannetta jo aiemmin, varsinkin kun nyt tiedetään, että tämä on todellinen ruutitynnyri. Minun mielestäni meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä eri ongelmat, aivan kuten edustaja Vergia täällä aivan erinomaisesti totesi. Meidän täytyy valmistautua tähän ja on tärkeää, että me nyt toimimme tässä oikea-aikaisesti. za vaši řeč a nyní na jednu minutu pan Rinaldi. Kiitokset, Rinaldi, yksi minuutti. Kiitoksia. No sitten, kun tulee hyviä uutisia Afrikasta, niin sitten mallista tulee huonoja. Siellä on ollut paljon ongelmia esimerkiksi kapauksia, valtion kahtiajakautuminen, islamfundamentalistit, jotka haluavat sharia-lakia. Eli siellä on runsaasti ongelmia ja kaikki ne ovat hyvin hankalia inhimillisiä katastrofeja. No nyt Mali on joutunut myöskin Liby- Libyan konfliktin uhriksi. Tämä ei koske pelkästään poliitikkoja, vaan sillä sen lähtökohta on Malin ulkopuolella, ja kuten tuli esille, nämä asiat ovat olleet aiheuttaneet ongelmia jo pitkään. Päätösasemassa halutaan Gaddafin jälkeistä strategiaa koko tälle alueelle, ja haluamme, että poliittinen ja myöskin turvallisuuskysymyksiin liittyvä yhteistyö olisi syvällisempää. Ja ei riitä se, että meillä on yhteyksiä, vaan meidän pitää olla yhteyksissä myöskin YK ja Afrikan unioniin. Näin voidaan taata elintarviketurvallisuus ja poliittinen vakaus ja mitä nopeammin toimimme, sitä helpompi ratkaisu on löytää. A nyní na jednu minutu Kiitoksia. Ja sitten Alfonsi, yksi minuutti. Eh, Madame la Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä korkea edustaja. Malin alueen kansa joutuu elämään syrjäytyneiden elämää koko alueella. Kaikki asiat, joita on luvattu 30 vuoden ajan, ei ole koskaan pidetty. Tuorege kansa täytyisi, sen oikeudet täytyisi tunnustaa. Tämä kaikki on aivan legitiimiä. Siitä huolimatta, kun otetaan huomioon islamistiterroristien vaara, joka on olemassa tuolla alueella, niin täytyy toimia vahvasti, jotta voidaan suojata tuoregeja. Se on myöskin tämä teidän puheenvuoronne sisältö. Tuore kansa vastustaa sharia-lainsäädäntöä, eikä sillä ole mitään yhteyksiä radikaaliin islamiin. Tuoron kansa ja meillä vastustavat sellaista integrismiä, jota kaikki sotilaalliset hallinnot pyrkivät viemään eteenpäin. Meidän täytyy ryhtyä vuoropuheluun näiden kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi vapautta, vakautta tuolla, maan, tuossa maanosassa. Ja seuraavaksi Kelam puolitoista minuuttia. Uh, Madam High Representative. Korkea edustaja, voisiko sanoa, että kiitän todellakin hyvin selkeästi ja vakuuttavasta lausunnosta Malin tilanteesta koska tämä sisäinen konflikti siellä osoittaa selkeästi, että miten hauras poliittinen sekä taloudellinenkin vakaus on Afrikan länsiosissa. 20 vuotta sitten Mali vasta vakautui demokraattiseksi valtioksi, jossa oli uusi perustuslaki ja monia puolueita. Viime maaliskuusta lähtien, <clears throat> tai viime maaliskuussa perustuslaki kumottiin. Ja sitten viime viikolla vasta pohjoisosa julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi. Ja sillä on hyvin huolestuttavia yhteyksiä terroristeihin ja Gaddafin jälkeisiin Gaddafin jäljiltä jääneisiin sotilaallisiin joukkoihin. Mutta täytyy keskittyä humanitaariseen tilanteeseen, koska tällä hetkellä arvioidaan, että kun siellä on 15 miljoonaa ihmistä mallissa, niin kymmenesosa niistä tarvitsee välittömästi apua. Toiseksi, mielestäni meidän täytyy tukea siirtymäkauden sopimusta, joka onneksi on saatu aikaan. Ja tästä voidaan kiittää Länsi-Afrikan valtioita. Tämä on hyvää edistystä, koska jos päästään sellaiseen tilanteeseen, että sotilasvallan kaappauksia ei hyväksytä, niin on silloin edelleen toivoa sitä, että demokratia saadaan palautettua. Mutta pääsy käyttämään humanitaarista apua ja että se pääsee perille, se on hyvin tärkeä asia ja sillä voidaan estää se, että tilanteesta kehittyy humanitaarinen katastrofi. Kiitoksia. A, nyní na jednu minutu, pan... Kiitoksia. Ja sitten Kretu yksi minuutti. Korkea edustaja. Me kaikki toivomme, että me voimme palauttaa demokratian malin. Presidentin irtisanoutuminen voi ratkaista tämän kriisin. Ja maassahan aikaisemminkin on pystytty vastaamaan demokraattisiin haasteisiin. Ikävä kyllä maan länsiosissa on separatisti aikeita ja meidän täytyy pyytää, että viranomaiset palaavat demokratiaan ja että he järjestävät vaalit, mutta meidän täytyy myöskin puuttua ääri ainesten toimintaan, jotka ovat julistaneet pohjoisen alueen itsenäiseksi. Meidän on reagoitava tähän inhimilliseen katastrofiin, koska me emme halua, että maa joutuu ääriäänisten valtaan. Tästä syystä me emme ole tukeneet arabikevättä. Kiitos. Aiksala. Sitten Fisa Saiksala puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Malin tragedia on, oli jo aikaisemmin tiedossa. Viime vuonna olin EUn vaalitarkkailumission johtajana Nigeriassa. Tässä maassa on hyvin vähän suurlähettiläitä ja varoittivat Euroopan hallituksia seuraamuksista, joita tulisi Sahel-alueen maille, mikäli tuorekit palaisivat valtaan ja hehän olisi, olivat Gaddafin armeijan palkkamurhaajia. Ja hehän ovat yhteydessä muihin samanmielisiin. Ja he varoittivat myöskin siitä, että Al-Kimi on soluttautunut Libyan kapinallisten joukkoon. Oli hienoa kuulla näistä toimista, joista te puhuitte korkea edustaja, mutta sanoisin vain, että näihin toimiin täytyy ryhtyä hyvin kiireellisesti ja nopeasti, koska muussa tapauksessa meillä on käsissämme todellakin räjähdysaltis ongelma, joka koskee hyvin paljon näitä maita. Ja kaikki tämä tapahtuu Euroopan naapurialueilla. Ja muistuttaisin vielä kaikille, jotka ovat kidnappattuina Alkimin hallussa. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta nämä henkilöt voitaisiin vapauttaa mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Poslední příspěvek a... Kiitoksia. Puhelista päättyy tähän ja sitten menettely ilman puhelistaa. Ja täällä on Ferreira ensimmäisen olkaa hyvä. Obrigado, presidente. Os desenvolvimentos no Mali vieram a agravar... Kiitoksia, hyvä. Que avultam uma crescente insegurança alimentar que ameaça de fome. Kysymys oli elintarviketurvallisuudesta ja sitä, että elintarvikkeita on riittävästi kolmelle miljoonalle ihmiselle – tilanne on ollut aivan kriittinen Mauritanian Nigerin rajalla. Ja olemme saaneet nähdä, että edelleen tuhannet aseet ovat virranneet Maliin. Ja tällä on tietysti hyvin vakavia vaikutuksia. Ja se vaik- sillä on vaikutuksena myös Libyan kriisiin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ECOWASin ja Afrikan unionin kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi rauhanomaisen ratkaisun – tuohon konfliktiin ja näin kunnioittaa Malin ihmisoikeuksia. Tuoman kriisillä on juurensa heimoongelmissa ja talousongelmissa, elintarvikeongelmissa ja asuntoihin liittyvissä ongelmissa. Nämä kaikki asiat ovat suuria ongelmia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, että voimme saada aikaiseksi paremman tilanteen siellä. Dovolte, abych na závěr předal slovo paní baronce Kiitoksia. Tämä oli viimeinen parlamentin edustaja. Seuraavaksi Lady Ashton saa puheenvuoron, olkaa hyvä. And thank you, honorable members for... Kiitoksia arvon jäsenet näistä kommenteista, joita esititte maalin kehittyvästä tilanteesta. Kuten arvon jäsenet olette sanoneet, niin on täysin oikein, että EU on asiassa mukana. Meillä on intressejä siinä, että koko alue kehittyy vakaasti Tuemme ECOWASin pyrkimyksiä ja naapurimaiden pyrkimyksiä ja olemme läheisessä yhteydessä niiden kanssa siitä, että miten poliittista muutosta voidaan edesauttaa. Ja presidentti Traore itse koki kovia vaikeuksia Norsulurannikolla ja nyt eh, hän käyttää puheenjohtajuuttaan maan tukemiseen. Me olemme huolestuneita pohjoisen alueen tilanteesta ja ilmaisemme jälleen tukemme alueellisen yhtenäisyyden puolesta Malissa. Monet asiat ovat tärkeitä, myöskin esimerkiksi se, että miten voidaan saada aikaan kollektiivinen joukko, jotta voidaan auttaa uutta hallitusta saamaan aikaan jälleen järjestyksen. Ja sitten meillä on alueella, niin täytyy ajatella, mitä tukea se tarvitsisi. Ja sitten lopulta, puhemies, olen erityisen huolissani siitä, että niin monien ihmisten täytyy paeta pohjoisesta tilanteen keskellä, joka on muutenkin jo elintarvikekriisi. Tarjoamme apuamme, jotta voidaan tarjota humanitaarista apua kaikkialle, missä voimme. Täytyy ottaa vain huomioon tämän avun antavan henkilöstön fyysinen turvallisuus. Ja Arvostan kovasti tukea, jota Euroopan parlamentti voi tässä asiassa meille antaa. Kiitoksia näistä loppusanoista. Keskustelu päättyy tähän ja tästä mietinnöstä äänestetään perjantaina puolelta päivin. Seuraavaksi siirrymme